pitää olla kansalaisia silmällä pitäen eikä vain yrityksiä. Se on meidän päätöstemme ydin. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Ja seuraava esityslistan kohta on edustaja Tarabellan mietintö Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2009. Niinpä annan ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijälle edustaja Taravella, neljä minuuttia. President, cher collègues, je voudrais tout d'abord... Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä ensin haluaisin e- e- kiittää komissiota tästä erinomaisesta e- mietinnöstä. Tämähän on ensimmäinen, siis tämä on nyt valiokunnan ensimmäinen raport, mietintö, jota minä olen tehnyt. Kun me nyt katsomme tätä talouskriisiä Euroopan unionissa, niin siksi minä halusin tässä mietinnössäni korostaa erityisesti kriisin vaikutusta naisiin. Miehiä on sanottu enemmän irti kriisin alussa, se on aivan normaalia eh, raskassa teollisuudessa, mutta sen jälkeen naisten ja miesten työttömyys on kasvanut eh, samalla tavalla. Naiset eh, ovat hyvin eh, paljon enemmän osapäivätyössä eh, ja me haluaisimmekin tarkkoja tietoja, tilastotietoja näistä asioista. Ja sen jälkeen jäsenmailta haluaisin pyytää, että katsotaan tilannetta siltä kannalta, että tiukkaa talouskuria noudatetaan, ettei naisten asema nouse kohtuuttoman suureksi. Sitten naisiin kohdistuva väkivalta. 20-25 prosenttia eurooppalaisista naisista kärsii väkivaltaisesta kohtelusta ja monet ovat seksuaalisen väkivallan kohteita. Pitää myöskin sitoutua väkivallan poistamiseen. Espanjan puheenjohtaja maana on ottanut naisten väkivallan yhdeksi painopistealueekseen alueekseen ja on tarkoitus perustaa seurantakeskus Eurooppaan. Tarvitaan uhrien suojelua. Joten tällainen eh, toiminta on tarpeen, mutta sen lisäksi meidän täytyy taistella Euroopassa eh, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vasten vielä enemmän. No sitten työllisyys. Naiset ovat hyvin paljon työmarkkinoilla, yli 50 prosenttia naisista on töissä nykyisellään ja eh, tavoitteena on Lissabonissa 60 prosenttia, mutta emme ole aivan siellä. Sitten mitä tulee palkkaukseen, niin tutkimusten perusteella ansiot ovat 17 prosenttia vähemmän. Mitä työmarkkinoilla kohteluun eh, tulee, niin jäsenvaltioiden täytyy tehdä lainsäädäntötoimenpiteitä, jotta samalla tavalla naiset saisivat vastuuta erityisesti yksityissektorilla. Seksististä kohtelua on olemassa. Aikaisemmin olin, olin ministerinä ja minä tiedän siinä yhteydessä, että naiset joutu, linja-autokuskina naiset ovat joutuneet luopumaan työstään juuri tällaisen käytöksen takia. Ja täytyy huolehtia siitä, että naiset voivat myös koulubusseja ajaa, kuten miehetkin. Pitää tulla tietoiseksi tästä asiasta kampanjoita koulussa. E, on myöskin tehtävä kampanjoita. Sitten lisääntymisterveys ja lisääntymisterveys. Tuhannet naiset joutuvat tälläkin sektorilla kärsimään. Pitää saada aborttivapaammaksi, koska tämä on perustuslainen oikeus. Nimittäin naisten täytyy itse pystyä omaa seksuaaliterveyttään ja lisääntymisterveyttään säätelemään. Isyysloma. Tästä totean, että eh, miehet osallistuvat silloin, kun lapsi syntyy tähän eh, tapahtumaan, mutta tarvii, tarvitsee sitten vielä toimia enemmän tähän suuntaan sillä tavalla, että isä, isyysloma olisi samantyyppinen kuin äitiysloma. Sitten vielä lopuksi. Naisten oikeuksien valiokunta on hyväksynyt tämän mietinnön. Äänestys meni oikein hyvin ja hyvin runsaalla enemmistöllä se valiokunnassa hyväksyttiin. Ja siksi minä toivonkin, että kollegat tukisitte tätä äänestystä nyt keskiviikkona. Kiitos. Thank you, Mr. Tarabella. Kiitoksia edustaja Tarabella, komission jäsen Spidla. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Rouva puhemies, hyvät parlamentin edustajat, hyvät naiset ja herrat. Komissio on tyytyväinen tähän mietintöön, joka käsittelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa vuonna 2009. Haluaisin kiittää esittelijä herra Tarabellaa siitä tuesta, jonka parlamentti osoittaa tässä mietinnössä niille toimille, joita komissio on tehnyt edistääkseen tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja se on välttämätön ennakkoehto kasvulle, työllisyydelle ja sosiaaliselle kohesiolle unionissa. Tältä pohjalta Euroopan unioni on rakentanut todellista tasa-arvopolitiikkaa miesten ja naisten välille – Edistysaskeleet, joita on otettu, ne ovat kiistattomia, mutta tästä huolimatta meillä on huomattavia haasteita edessämme ja me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että on täysin välttämätöntä jatkaa toimia toimikauteni aikana naisten ja miesten välinen tasa-arvo oli minunkin painopistealueiteni keskuudessa ja me olemme viime vuosina komissiossa sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen. Me laadimme tällaisen tiekartan miesten ja naisten väliselle tasa-arvolle. Ja tässä yhteydessä komissio teki useampia huomattavia aloitteita ja voisin mainita niistä esimerkinomaisesti kolme. Komissio ehdotti konkreettisia toimia joilla äh, palkkaeroja voitaisiin vähentää. Palkkaero tällä hetkellä on 10 prosenttia ja tätä me emme voi hyväksyä. Vuonna 2010 komissio tulee laatimaan kertomuksen lainsäädännön tehokkuudesta ja tulee tekemään äh, toimintaehdotuksia, jotta tätä palkkaeroa vähennetään entisestään. Ja komissio on kirjannut nämä mielenkiintoiset ehdotukset, joita parlamentin päätöslauselmasta löytyy. Haluaisin myöskin muistuttaa, että komissio äh, maaliskuussa 2009 käynnisti tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on saada liikkeelle kaikki työmarkkinaosapuolet ja tämä kampanja oli niin suosittu, että sitä jatketaan vuonna 2010. Toimikaudellani niin myöskin pyrin edistämään naisten osallistumista taloudelliseen ja poliittiseen elämään. Ja kesäkuussa 2008 loin naisten, päättävässä asemassa olevien naisten verkoston. Euroopan parlamentissa on tänä päivänä 35 prosenttia edustajista on naisia, mutta tästä huolimatta meidän täytyy ponnistella edelleen aivan erityisesti kansallisella, kansallisella tasolla, koska siellä on kyse vain 24 prosentista ja yrityksissä naiset edustavat alle 11 prosenttia hallintoneuvoston jäsenistä suurissa pörssilistatuissa yrityksissä. Kolmas huomattava aloite on se, että me perustimme tasa-arvoinstituutin ja olen iloinen voidessani tänään sanoa, että huolimatta siitä, että käynnistyminen oli hieman hidasta, niin tästä huolimatta tämä instituutti käynnisti toimintansa Brysselissä ja se jatkaa toimintaansa Latviassa Tämänhetkisellä kriisillä on huomattavia vaikutuksia työllisyyteen ja aivan erityisesti naisten työllisyyteen. Meidän tietenkin naisten kohdalla riski siitä, että uutta työpaikkaa ei löydy, on suurempi. Toimikauteni aikana olen myöskin sitoutunut edistämään perhe- ja työelämän yhteensovittamista ja olen Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä kun siitä, kun se, siinä kun se painottaa, kuinka tärkeää on mahdollistaa äh, miehille se, että he omaksuvat tärkeämmän roolin perheelämässä ja tästä syystä olen pyytänytkin palveluyksikköjäni laatimaan tutkimuksen, äh, kustannushyötytutkimuksen tästä asiasta. Euroopan parlamentin mietinnössä aivan oikeutetusti painotetaan myöskin sitä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa täytyy poistaa. Komissio tulee työstämään tätä asiaa ponnekkaasti ja siltä myöskin löytyy tahtoa tämän asian hoitamiseen. En haluaisi päättää puheenvuoroa niin huomioimatta sitä hyvää yhteistyötä, joka komission ja parlamentin välillä on ja joka on välttämätöntä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisessä. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo, se ei ole päämäärä sinään, sinällään – vaan siitä johtuu myöskin kasvu, työllisyys, yhteiskunnallinen sosiaali kohesio koko Euroopassa. Haluaisin kiittää teitä yhteistyöstänne ja myöskin huomiostanne. Suurkiitokset. Grazie komissario. Adesso... Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavaksi annan poliittisten ryhmien nimissä puhujille puheenvuorot. Ensimmäiseksi EPPn nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Lulling. Kiitoksia. Naisten oikeuksien valiokunnassa oli kuusi jäsentä poista äänestyksessä ja meillä oli hyvin pieni, eh, pieni enemmistö takana, eli se ei ollut mitenkään mukava tilanne. Me olemme tietenkin aivan yhtä huolissamme tästä eh, naisten syrjinnästä, mikä liittyy tasa-arvoon. Ja vaikka lainsäädäntö on Euroopassa hyvää tällä alalla, niin, eh, ja se on ollut jo kauan näin 75 vuodesta asti. Miksi näin hankalaa on? No siksi, kun direktiiviä ei sovelleta hyvin tai sitten muuta diskriminaatiota kohdanneet ihmiset eivät hae oikeuksiaan. Mieluummin kuin että uudestaan tehdään direktiivejä ja luodaan illuusiota, illuusioita parantumisesta. Meidän täytyisi katsoa ne oikeusvälineitä ja panna ne todellakin täytäntöön työmarkkinaosapuolten toimesta ja muutenkin. Valitellaan siitä, että tässä on yleisiä kaikkia näitä ja naisia hakataan ja naiset ovat köyhiä ja näin. Mutta näitä asioita pitää vähän relativisoida. Mikä on vakavampaa, vakavampaa on se, että puhutaan markkinataloudesta ja sanotaan, että naiset ovat voittajia tässä työllistämisessä. Itse asiassa päinvastoin on. Naiset ovat, jos he ovat yleisesti eh, köyhiä, niin silloinhan he eivät pääse eh, työn ääreen. Sitten naisten oikeuksien peruskirja vähän ihmisoikeuksien tapaan, niin sehän tarkoittaisi vain lisää byrokratiaa, kuten tämä seurantakeskuskin. Meillähän on muuta hallintoa, joka voi torjua väkivaltaa. Meidän ei tarvitse tehdä päällekkäistä työtä eikä pidä olla mm, te, mitenkään. Meidän täytyy muistaa, että tasa-arvon periaate on jo olemassa. Tuntuu siltä, että kun naisia ei olisi ollenkaan olemassa ja olen pahoillani siitä, että eräät ihmiset tuovat aina abortit esille tässä yhteydessä ja puhutaan vapaasta abortin saamisesta. Ei näin ole, vaan meidän täytyy informoida nuoria tyttöjä paremmin ehkäisyvälineistä. Ja sitä on nykyään kyllä saatavilla. Minun aikanani ei ollut. Tällä tavalla me voimme aikaisia raskauksia vähentää. Ja siksi minä olen ehdottanut erillisäänestystä, jotta meidän ei tarvitse äänestää tätä Tarabellan mietintöä vastaan. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi sosialistit ja demokraatit ryhmän nimissä. Edustaja Garcia Perez, minuutti. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää edustaja Taravella. Hän on tehnyt paljon työtä tässä mietinnössä. Kaikki, kaikki haluaisin kiittää, jotka ovat osallistuneet tähän. Me olemme keskustelleet tai keskustelimme tämän tyyppisestä mietinnöstä jo vuosi sitten ja valitettavasti meidän täytyy edelleen painottaa näitä olennaisia kysymyksiä kysymyksiä, joissa emme ole vielä päässeet eteenpäin naisten ja miesten tasa-arvokysymyksissä. Varsinkin väkivalta ei, sitä ei ole ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa. Myös palkkakuilua pitäisi vähentää. Lisääntymis- ja seksuaaliterveys, työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen, myös haavoittuvaiset naiset, vammaiset tai maaseudulla elävät, tai sitten naisten edustus julkiselimissä. Nämä ovat asioita, jotka tulevat esiin vuosi toisensa jälkeen, emmekä pääse niissä eteenpäin. Ainoastaan kolme 27 jäsenvaltiosta, niissä on yli 40 prosenttia naisia parlamentissa. Meidän täytyy painottaa sitä, miten tärkeää on eh, se, että naiset pääsevät tasa-arvoisempaan asemaan työelämässä. Espanja puheenjohtajakaudella on ottanut esiin eh, tasa-arvon miehen ja naisen välillä. Eh, se on sitoumus, joka koskee ei pelkästään meitä, vaan tulevia sukupolvia. Edelleen on paljon töitä tehtävä tehtävänä ja meidän pitäisi olla kunnianhimoisia tässä, jotta Euroopassa kaikilla naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän nimissä edustaja Intveld, kaksi minuuttia. Äh, Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä herra Tarabellaa ja haluaisin lähteä liikkeelle asioista, joista en ole herra Tarabellan kanssa samaa mieltä. Talouskriisin vaikutus naisiin, no minun mielestäni on hyvin tärkeää, että julkiset taloudet saadaan kuntoon. Tämä on naisten etujen mukaista. On myöskin ehdotuksia, jotka vaikuttavat päällisin puolin mukavilta, mutta jotka ovat ehkä jokseenkin hyödyttömiä, eli täytyisi todellakin ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Tässä viittaan yksinhuoltajaperheisiin ja haluaisin vedota komissioon, jotta komissio laatisi tutkimuksen tästä asiasta, koska yksi perheettä kolmesta on yksinhuoltajaperheitä ja nimenomaan näitä yksinhuoltaja äitejä isiä usein syrjitään sosiaaliturvan, verotusasioiden ja tukiaisten suhteen. Sitten tässä viitattiin myöskin seksuaaliseen ja lisääntymisterveyteen No mitä tähän tulee, niin äh, aborttien saatavuus, no siitä olen samaa mieltä. Äh, rouva Lulingille sanoisin, että tiedonsaanti on välttämätöntä, mutta omassa maassani tilanne on kunnossa ja tästä nimenomaan tässä onkin kysymys. Kristillisdemokraatit äh, ovat tässä väärässä. Meidän täytyy jakaa nuorille parempaa tietoa. Tällainen tekopyhyys, sille on saatava loppu. Meidän ei tulisi tuomita naisia äh, turvautumaan sitten tällaisiin vaarallisiin abortteihin. Espanjan puheenjohtajamaana olisi suotavaa, että se tekisi tämän suhteen aloitteen, koska hyvin harva on tietoinen siitä, että naiset hyvin usein äh, ovat perheväkivallan uhreja. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden ryhmän Euroopan vapaallianssi ryhmän nimissä edustaja Kornelisen kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Meillä on suhteellisen uusi Euroopan parlamentti ja meillä on melkein uusi Euroopan komissio. Tämä on oikeastaan ensimmäistä kertaa kun me äänestämme toiminnasta, jos, johon ryhdytään naisten oikeuksien valiokunnassa tulevina vuosina. Vihreät ovat tyytyväisiä tähän melko edistykselliseen mietintöön. Siinä on sellaisia suunnitelmia, joita haluamme toteuttaa ja loppujen lopuksi me haluamme lainsäädäntötoimia, jotta viedään eteenpäin naisen ja miehen tasa-arvoa niin, että siinä olisi ytimessä isyysvapaa. Me haluamme, että naiset tulevat mukaan päätöksentekoon ja katsomme tässä Norjan esimerkkiä päätöksentekijöiden kiintiöistä. Olemme tyytyväisiä myös siihen, miten äh, on seurattu sitä, miten kriisi vaikuttaa naisten työllisyystilanteeseen ja miten äh, naisten ja miesten äh, kohtelu eroaa, kun leikataan julkista kulutusta. Parlamentin pitää torjua naisten syrjintää ja tarvitaan myös konkreettisia toimia, jotka saavat aikaan lopputuloksia. Ja siihen mennään sillä tavoin, että äänestetään tämän mietinnön puolesta ja todella toivon, että komissio ryhtyy tätä kautta toimiin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, Euroopan konservatiivit ja reformistit. Edustaja Simaski, yksi minuutti. Proszę Państwa, to sprawozdanie eh, proponując upowszechnienie... Kiitos Hyvät naiset ja herrat, tämä mietintö johtaa siihen, että abortti popularisoidaan ja tämä rikkoo jäsenvaltioiden oikeutta hoitaa nämä asiat itse ei tarvitse mennä kovinkaan kauas ja voi saada ultraäänitutkimuksen Jopa pienissä belgialaisissa kaupungissakin voidaan todeta tällainen syntymätön pieni ihminen. Ja tästä syystä vastuuntuntoisten lakien säätäjien tulisi tehdä kaikkensa, jotta aborttien määrä saadaan laskuun. Viime aikoina on siirrytty humanismista poispäin, kun abortteja on sallittu, ja tästä syystä tätä tulisi pohtia ennen kuin tästä mietinnöstä äänestetään. Grazie per il gruppo Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan yhtenäinen vasemmiston konfederaatioryhmä. Edustaja Figueiredo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Aivan kuten huomaamme todellisuudesta ja Eurostatkin tämän todistaa, niin talouskriisi koskee ennen kaikkea naisia. Naisilla on huonosti palkatut työpaikat, heidät sanotaan ensiksi irti ja heillä on huonompi palkkaus kuin miehillä. Noin 17 prosenttia on palkkakuoppa eurooppalaisella tasolla. Meillä on siis pienemmät palkat meillä naisilla ja sehän tarkoittaa myös sitä, että eläkkeetkin jäävät pienemmiksi. On hyvin vaikeaa näiden eh, ihmisten tilanne ja aina ei, ei ole keinoja muita kuin prostituutioon ajautuminen, koska naiset joutuvat tällaisiin tilanteisiin. Tämä kaikki on täällä mietinnössä mukana ja oli, haluaisinkin tästä onnitella. Talous ja tilanne ja sosiaalinen tilanne, joka naisilla on, pitää ottaa huomioon yhteisen toimilla – kaikki uudet strategiat, jotka yhteisössä tehdään, täytyy aina ottaa niissä huomioon sosiaaliset eh, seuraukset eh, eikä, ja seurata sitä, ettei epätasapaino vain kasva. Täytyy kaikkeen yhteiskunnalliseen elämään ottaa mukaan tämä tasa-arvon periaate. Mitä sitten vanhempainlomiin tulee? Me tarvitsemme aivan oikean strategian, jotta me voimme näiden naisten, näille naisille tarjota tukea ja voimme suojella heitä. On vielä tehtävää silloin, kun parannamme naisten elämää. Eikä, ja tärkeimpiä asioitahan on tietenkin tämä lisääntymisterveyden asia. Me olemme vähän asioita tästä kuulleetkin tänään abortista ja muuta. Vapaa- ja demokraattinen Eurooppa-ryhmän nimissä edustaja Batten puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. On olemassa ideologia, joka voittaa alaa EU-ssa ja siinä opetetaan epätasa-arvoa naisen ja miehen välillä. Sanotaan, että naiset ovat alemmalla asteella kuin miehet ja sanotaan, että miehen osuus on tuplasti se, mikä naisen perinnönjaossa. Ja sanotaan, että tarvitaan kaksi naistodistajaa miestodistajaa vastaan. Sanotaan, että raiskaus oikeudenkäynnin käynnissä pitää, tarvitaan useita todistajia, jotta tuomitaan mies. Ja naisen todistusta ei hyväksytä ei edes silloin, kun nainen raiskataan. Ja neljä miestä, he, heidän pitää olla muslimia eikä muita. Puhun saarian laista ja jotkut ovat sitä mieltä, että itsemurhapommittajat saavat 72 neitsyyttä taivaassa. Tämä on todellakin epätasa-arvoa. Brittihallitus on jo aivan virallisesti tunnustanut sarjan lain tietyissä tuomioistuimissa. Islamilaiset tavat moniavioisuus on hyväksytty niin, että annetaan verohelpotuksia. Eurooppa on menossa takaisinpäin taaksepäin. Jos haluamme todellista tasa-arvoa, yksittäisten jäsenvaltioiden ei pidä hyväksyä saarian lakia missään muodossa. Grazie per i non iscritti. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, sitoutumattomat. Edustaja Wertman, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvät kollegat työmarkkinoilla on yhä enemmän naisia mutta se ei tarkoita sitä, että työpaikat olisivat aina laadukkaita. Naiset tekevät hyvin paljon osapäivätyötä ja myös sellaisissa töissä ovat, joita, joita kriisi uhkaa. 60 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneista ovat naisia ja kuitenkaan he eivät voi koko potentiaaliaan käyttää hyväksi työelämässä. Pitäisi asettaa minimistandardeja pitäisi asettaa vanhempain lomasäännöksiä ja lasten päivähuoto, päivähoitoon liittyviä paikkamääriä. Meidän pitää murtaa sukupuolisuuteen liittyvät stereotypiat. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt menemme sitten puhujalistaan. Muut puhujat omissa nimissään. Ensimmäiseksi edustaja Bauer, kaksi minuuttia. Tarabella nekem, Kiitos, rouva puhemies. Olen varma, että herra Tarabella antaa minulle anteeksi, jos en kiitä häntä. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää herra Spidlaa, joka on keskuudessamme viimeistä kertaa komission edustajana. Haluaisin kiittää komission jäsenen sitoumusta. Hän on aina ollut sitoutunut asioihin, joita, jotka koskevat naisia, naisten roolia työmarkkinoilla, tasa-arvoasioissa ja niin edelleen. Mitä tähän tekstimme tulee, haluaisin puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin palkkaero naisten ja miesten välillä. Minun tietojeni mukaan puhutaan yli 17 prosentin erosta. Jos tilanne paranee, niin se paranee hitaasti ja minun täytyy myöskin sanoa, että nämä numerotiedot ovat huonompia kuin kaksi vuotta sitten. Jos me tarkastelemme tilannetta jokapäiväisellä tasolla, niin ei mitään parannuksia lähitulevaisuudessa ole odotettavissa. Ja se, mitä me emme voi millään muotoa hyväksyä, on se, että tämä ei koske nuoria, vaan tämä, tämä koskee nimenomaan niitä naisia, jotka haluavat palata työmarkkinoille äitiysloman jälkeen. Tätä me emme siis millään muotoa voi hyväksyä. Tietenkin tällainen palkkaero, se kielletään kaikenlaisissa säännöissä ja tekin puhuitte 75 lainsäädännöstä ja puhuitte direktiivistä, joka on ollut olemassa jo pitkään, mutta tämä direktiivi, vaikka se on olemassa, niin se ei ole tehokas. Olin kovin tyytyväinen, kun herra Spidla sanoi, että me voimme nyt odottaa komissiolta tärkeää mietintöä tähän asiaan liittyen vuonna 2010. Tässä kertomuksessa komissio tulee kertomaan meille, mitä se aikoo tehdä, jotta lainsäädännöstä tulee tehokkaampaa. Ja vielä yksi huomio, joka liittyy naisten tai tasa-arvon perusoikeuskirjaan. Minun mielestäni tulisi saada aikaan parannuksia olemassa olemaan lainsäädäntöön sen sijaan, että luotaisiin uutta lainsäädäntöä, joka on kuitenkin yhtä tehotonta kuin olemassa olevakin. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Estrela, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin aivan aluksi onnitella esittelijää tästä hänen tekemästään työstä ja minä toivon, että nämä ehdotukset, joita mietinnössä on, toivon, että ne hyväksytään. Kun puhumme nyt Euroopan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumisen vuodesta, niin me voimme nähdä, että köyhyydellä on naisen kasvot suurin osa 80 miljoonasta köyhästä Euroopassa, he ovat naisia ja lapsia. Nykyisessä eh, taloustilanteessa naiset kärsivät enemmän. Naiset ovat eh, viimeisenä eh, työmarkkinoille pääsyssä ja ensimmäisenä joutuvat työttömiksi. Ja lisäksi sanoisin, että 2004 naisten ja miesten välinen palkkaero oli 15 prosenttia, mutta 2009 se oli jo 17,4 prosenttia. Haluaisin äh, ottaa esiin äh, myös äh, sellaisen ehdotuksen, joka on hyvin tärkeä, innovatiivinen. Perustettaisiin naisten oikeuksien eurooppalainen kirja. Sitä tarvitaan aivan erityisesti. Ja mm, siinä pitää ottaa huomioon myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen ja naiskaupan torjuminen myös isyysvapaa tulisi siinä esiin. se on jo monessa jäsenvaltiossa. Tärkeää on myös työ- ja perheelämän yhteensovittaminen. Niinpä pitää edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja haluan kiittää eh, myös komissaaria siitä työstä, jota hän on tehnyt asian hyväksi. Kiitoksia edustaja Parmanova. Eh, kaksi minuuttia seuraavaksi. Kiitos. Minä myöskin haluaisin onnitella esittelijää olen täysin vakuuttunut siitä, että tästä mietinnöstä löytyvät oikeat vastaukset kaikenlaiseen naisiin kohdistuvaan syrjintään. Minun mielestäni tämä on uusi vahva sitoumus, jotta varmistetaan sukupuolten välinen tasa-arvo Euroopassa ja jotta taataan naisille tietynlainen sosiaalinen status, aivan erityisesti Euroopan jäsenmaissa. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että toimielimet ovat niitä elimiä, joissa tehdään päätöksiä siitä, miten miehet ja naiset saavat palveluja. Tästä syystä on hyvin tärkeää varmistaa se, että naiset pääsevät liike-elämässä ja politiikassa päätöksentekoasemiin heidän täytyy olla edustettuina hallintoneuvostoissa ja heillä täytyy olla samanlaiset mahdollisuudet urakehitykseen kuin miehilläkin. Aivan erityisesti sillä hetkellä, kun naiset palaavat työmarkkinoille äitiysloman jälkeen. Me tarvitsemme toimielin mekanismeja, jotka saavat liikkeelle johdonmukaisen politiikan, jolla pureudutaan tähän ongelmaan. Me voimme taistella tasa, epätasa-arvoista kohtelua vastaan ainoastaan lainsäädännön uudistamisen ja strategisten toimien kautta. Meidän täytyy varmistaa tasavertaisuus myöskin palkka-asioissa – meidän täytyy taata tasa-arvoisuus, mitä tulee kaikkien voimavarojen saatavuuteen. Me Euroopan parlamentissa komission rinnalla meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskuntaa ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin. Olen täysin vakuuttunut sen suhteen, että naiset kyllä kykenevät toimimaan tehokkaasti poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa ja täten he edistävät kasvua ja hyvää hallintoa maissaan. Tässä suhteessa sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on oikea tapa päästä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kriisistä ulos ja myöskin se on oikea tapa puuttua väestökriisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brandner, yksi minuutti. Thank you. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin painottaa kahta näkökohtaa tässä mietinnössä. Ne ovat erittäin tärkeitä meidän ryhmälle, ryhmällemme eh, vihreille. Eh, toivon, että eh, annatte viestin uudelle komissiolle ja vastuussa olevalle komissaarille. Tästä ensimmäinen asia tämä eh, uudistus, jota on vaadittu jo pitkään, eh, sama palkka samasta työstä, se on olennaista naisille kautta Euroopan. Eh, emme voi hyväksyä tätä palkkakuilua. Olemme vuodessa 2010 ja nyt on aika saada kuilu umpeen Siinä tarvitaan toimia ja herra Spiidla, te olette eh, tunnustanut, että siihen tarvitaan lainsäädäntöä. Me odotamme komission ehdotusta lainsäädännöstä ja me odotamme kovasti, että sellaisen saisimme tällä lainsäädäntökaudella. Ja sitten toinen eh, asia liittyy isyysvapaaseen. Tässä painottaisin eh, sitä, että kyse on naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Haluamme tasa-arvoa myös miehille, että he voivat äh, olla yhdessä lastensa kanssa, he voivat toimia vastuullisesti, jos näin haluavat. Ja pitää olla naisille ja miehille tasa-arvoinen mahdollisuus valita, miten hoidetaan perheet, lapset ja työ. Meidän mielestämme on olennaista, että parlamentti antaa viestin isille me haluaisimme lähettää enemmänkin kuin viestin. Avaisimme ovet nykyaikaiselle yhteiskunnalle ja haluaisimme, että komissio ottaa käyttöön uuden eh, modernin direktiivin tässä kysymyksessä. Me odotamme eh, Espanjan puheenjohtajakaudelta myös ehdotuksia, jotta saadaan torjuttua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja toivon, että komissio ottaa huomioon ehdotukset. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gerling, yksi minuutti. Thank you. We've... Kiitos. Me naismepit olemme vähemmistöasemassa meillä on tyydyttävä stimuloiva työ, tasaveroinen palkka, samanlaiset eläkkeet, samanlaiset mahdollisuudet vastuuasemiin pääsyssä, eli hyvin erilainen, jos sitä verrataan vaalipiirin naisten asemaan. Olen tyytyväinen tästä mietinnöstä ja olen iloinen siitä, että Tarabella painottaa naisten taloudellista hyvinvointia. Tämä on tärkein tekijä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Jos naisten talous on kunnissa, niin silloin, kunnossa, niin silloin he pystyvät myöskin hallitsemaan muita elämän osa-alueita. Meidän täytyy varmistaa se, että että näinä haastavina taloudellisina aikoina naiset eivät jää jälkijunaan matalapalkkaisiin, huonosti turvattuihin työpaikkoihin. Haluaisin onnitella eh, insinöörijärjestön päätöstä, jossa eh, pyydetään sitä, että matematiikan ja tieteiden opetusta edistettäisiin naisten keskuudessa. Täytyisi saada enemmän eh, naisia näille alueille, jotka ovat karttaneet insinööritointa. Tietenkin naisten asemassa on kysymys politiikasta ja suunnasta, mutta siinä on myöskin kysymys toimista, toimista, toimista jotka puhuvat kovemmalla äänellä kuin sanat jos työnantajat ovat tietoisia, niin silloin he voivat äh, painottaa naisten vahvuuksia ja täten edistää naisten taloudellista hyvinvointia. Parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Svensson, yksi minuutti. Tack. Kiitoksia. Kiitoksia myös Mark Tara Bellalle ja kiitos myös kollegoille hyvästä mietinnöstä. Minä haluaisin erityisesti tuoda esiin kaksi seikkaa siitä. Minä toivon, että täysistunto tukee isyysloman, isyyslomaa. Tässä ei ole kysymys vain tärkeästä signaalista, joka kertoo molempien vanhempien vastuusta, vaan tämä kertoo myös siitä, että kun pappa, anteeksi isä ottaa isyyslomaa, <laughs> niin hän satsaa koko perheeseen ja silloin tasa-arvo tasa-arvo vain lisääntyy jatkossa, kun isät ovat osallisia. Toinen asia sitten, minkä haluan ottaa Eh, haluaisin ottaa esiin, on se, että vihdoin naiset saavat oikeuden päättää omasta ruu- ruumistaan, lisääntymisestään. Pitää olla edellytyksiä, että voimme perusoikeuksia edistää. Me emme halua vahingoittaa naisten elämää emmekä halua, että naiset kuolevat laittomiin abortteihin. Naisille täytyy antaa oikeus päätökseen, ei pelkästään politiikassa ja yhteiskunnassa, vaan myöskin omasta ruumista. Se La parola al... Kiitoksia. Edustaja Messerschmidt, kaksi minuuttia. Tak for det, formand. Også jeg deler vurderingen af vigtigheden af... Kiitoksia, puhemies ehm, Nämä aiheet ovat hyvin äh, tärkeitä, mutta minua hiukan hämmästyttää se, että suurin osa poliittisista ryhmistä, lähestulkoon kaikki, äh, paitsi oma ryhmäni, ovat sitä mieltä, että tasa-arvon puolustaminen on asia, äh, joka koskee ainoastaan naisia. Ainakin kun kuullaan näitä puhujia, niin voidaan sanoa näin, ei olla sanottu paljonkaan, mitä voisi eh, mies tehdä. Eh, minä haluaisin, eh, että Minun mielestäni tässä puhutaan nimenomaan työelämästä, talous, taloudellisista näkökohdista, mahdollisuuksista, opiskeluun. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta on asia, josta pitäisi puhua lisää, eli kulttuurinen ulottuvuus. Se tulee esiin varsinkin maahanmuuttajien parissa. Tässä ei puhuta lainkaan pakkoavioliitoista, hunnun käyttämisestä, naisten silpomisesta. Kaikki nämä näkökohdat, niiden pitäisi tulla mukaan tähän mietintöön, jos haluamme selkeän kuvan Euroopasta. Kiitos.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 meidän pitäisi huolehtia siitä, että naisille annetaan hyviä palveluita. Naiset tietävät paljon, me tiedämme hyvin paljon siitä tilanteesta, joka vallitsee naisten ja miesten välillä. Ja minä haluaisin vielä tästä aborttiasiasta puhua. Aborttihan on hyvin vaikea asia naiselle ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kaikkien ponnistella sen eteen, että tällaiseen ei jouduttaisi että jouduta siis aborttiin. Ehkäisy on tässä tärkeää ja se olisi paljon parempaa eh, naisten kannalta, koska tällaiset eh, suunnittelemattomat eh, raskaudet, niin naisille täytyy kertoa ihmisille, miten sellaiset estetään. Se on tietenkin paljon parempi kuin säädellä aborttisäännöksiä. Grazie. La parola. Kiitoksia. Edustaja Zaborska, kaksi minuuttia. Madame la Présidente. Euh, Rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Tarabellan päätöslauselma. Me se tuli naisten asioiden valiokuntaan ennen viime vaaleja ja se on hyvin kunnianhimoinen. Viittaisin kappaleeseen 20. Parlamentti toivoo, että laadittaisiin eurooppalainen naisten oikeuksien peruskirja. Ja jos me muistamme historiaa, niin voimme muistaa, että jo Rooman sopimuksissa puhuttiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta työmarkkinoilla. Lait tasa-arvosta miesten ja naisten välillä, niitä on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. Eli yksinkertaisesti voidaan pyytää uutta peruskirjaa, mutta tärkeämpää olisi soveltaa olemassa olevia välineitä. Jos me emme poista tätä kappaletta 20 tästä mietinnöstä, niin silloin Euroopan neuvosto ihmisoikeusperuskirjaan peruskirjaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan lisäämme tällaisen uuden välineen uuden peruskirjan, jonka tarkoituksena on edistää naisten oikeuksia. Minulla olisi tähän liittyen muutama kysymys. Mikä hyöty olisi tällaisesta uudesta naisten oikeuksien peruskirjasta? Mikä, mitä lisäarvoa se tuo? Minun mielestäni sellaista ei ole. On erhe uskoa, että peruskirjalla korjattaisiin naisiin liittyvät ongelmat. Meidän täytyisi toimia politiikassa vastuuntuntoisesti ja tässä ei ole kysymys mistään yksityisoikeudellisista asioista. Nämä juridiset keinot ne eivät jätä syrjään naisten oikeuksia, näin ei tule uskoa. Ja tästä syystä minä äänestän tätä kappaletta 20 vastaan. Tämä kysymys perus, peruskirjasta, se on periaatekysymys tässä päätöslauselmassa. Ja minä, jos tämä kappale 20 pysyy tässä päätöslauselmassa, niin en voi äänestää sen puolesta. Ja vielä lopuksi haluaisin kiittää komission jäsentä hänen yhteistyöstään naisten oikeuksien valiokunnan kanssa hänen toimikautensa aikana. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Guillaume, puolitoista minuuttia. Minä haluaisin aluksi myöskin kiittää kollegaani tästä mietinnöstä, joka äh, herra Tarabella on tehnyt. Hän on, hän on hyvin laajasti käsitellyt kaikkia niitä asioita, jotka liittyvät eurooppalaisiin naisiin tasa-arvo on edistys, edistynyt, se täytyy tietenkin todeta, mutta tässä talouskriisissä ja sosiaalisessa kriisissä on niin, että tämä iskee vielä pahemmin naisiin, jotka ovat ennestäänkin huonommassa asemassa. Kaksoissyrjintä on usein naisten kohtalona. Vammaisuus, vähemmistöön kuuluminen ja näin ovat tässä taustalla. Me tarvitsemme sellaisia indikaattoreita, yhteisiä ja tarkkoja indikaattoreita, joiden avulla me voimme sopivia ratkaisuja ehdottaa ja voimme päättää toimenpiteistä, jotka ovat uskottavia tasa-arvon suhteen. Jos me haluamme todellakin mennä oikeaan tasa-arvoon, niin isyysloma pitää saada käyttöön Euroopassa. Se on tärkeä työelämän kannalta ja perheelämän kannalta. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että nainen hallitsee omaa ruumistaan. Hänen pitää saada ehkäisy ja abortti täysin omaa päätänsä valtaan. Tämä tietenkin herättää kaikenlaisia ajatuksia, mutta niin kauan kuin naiset eivät määrää omasta seksuaalisuudestaan, emme ole voittaneet tätä taistelua. La parola. Seuraavaksi edustaja Ovir, yksi minuutti. Tänään president. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin ensin onnitella esittelijä Tarabellaa, mutta menen suoraan mietintöön. Tasa-arvo ei ole tavoite sinänsä, vaan se on ehto ja edellytys, jotta päästään yhteisiin pää päämääriin kaikkien etujen mukaista on tasa-arvo, sekä naisten että miesten tasa-arvo. Mutta eh, emme pääse pitkälle tällä lainsäädännöllä. Olemme keskustelleet asiasta jo 40 vuotta ja sanomme, että ainoastaan erittäin monimuotoinen lähestymistapa vie meidät eh, päämäärimme seuranta on myös tärkeää. Kaikenlaiset sukupuolistereotypiat edelleen pitävät meidät keskiaikaisissa rooleissamme ja eh, saavat aikaan epätasa-arvoa. Me haluaisimme muuttaa tilannetta, mutta meidän pitäisi asettaa hyvä esimerkki itse. Eh, huomenna äänestetään komissiosta, mutta ainoastaan kolmannes on eh, heistäkin naisia. Emme voi enää muuttaa tätä asiaa, mutta seuraavan kerran kun valitsemme komissiota, niin kehotan, että vaadimme, että kaikki jäsenvaltiot esittävät kaksi ehdokasta, naisen ja miehen. Ja päätöstä ei pitäisi tehdä sukupuolen, vaan muiden laadullisten ominaisuuksien perusteella. Näin. Tällaisia päätöksiä ei pitäisi pelätä. Ja vielä lopuksi haluaisin kiittää komission jäsen Spiedlaa. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tremopulos. Yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Aivan oikein sanottiin, että tässä mietinnössä viitataan siihen, että väkivalta on huomattava este tasa-arvolle naisten ja miesten välillä. Meidän täytyy puhua perheväkivallasta me, tämä on nähtävissä kaikissa yhteiskunnissa puolestatoista vuodessa on 36 perheen piirissä tapahtunutta murhaa omassa maassani. Euroopan parlamentin täytyy kannustaa jäsenvaltioita, Kreikka mukaan lukien, ryhtymään tukitoimenpiteisiin, jotta näitä väkivaltaa kokemaan joutuneita naisia tuetaan ja jotta meillä on myöskin riittävästi turvakoteja naisille meidän täytyy myöskin saada aikaan, me olemme saaneet tarkistuksia naisten asioiden järjestöiltä ja ne täytyy ottaa huomioon, kun perheväkivaltaa ratkaistaan. Meidän täytyy myöskin laatia ohjelmia, joilla kouluissa voidaan ohjata nuoria hankkiutumaan poispäin näistä antiseksistisistä asenteista ja stereotypioista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paska, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin aivan aluksi sanoa, että minun mielestäni eh, olisi korrektia, että parlamentti käsittelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, mutta eh, kiistämättä tämä politiikka on skitsofrenista. 16-vuotias Medina Manif Kaptan kaupungista Turkista, hän, hänet tapettiin kotonaan Kannalassa, hänet löydettiin, hänet poliisit löysivät ja sitten mm, isä myönsi, että hän todellakin hautasityön elävältä. Ja Turkissa muissakin maissa tyttöjä tapetaan tällä tavoin sen tähden, että he ovat puhuneet miehen kanssa, vieraan miehen kanssa. Jos otamme tasa-arvon vakavasti, niin miten voimme hyväksyä tämän tyyppisen maan, jolla on tällainen suhtautuminen naisiin sivistyneeseen Eurooppaan? Tasa-arvo niin. Mm, eh, tasa-arvossa ei pidä puhua pelkästään palkkakuilusta, vaan ihmisarvosta, joka ei päde naisiin monissa maissa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Stassen, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me puhumme tänään täällä tästä tasa-arvomietinnöstä ja sen seurannasta. Hyvin paljon on asiasta keskusteltu, mutta se mitä täältä puuttuu on viittaus siihen, että Euroopan islamistiyhteiskunnissa on hyvin suuria eroja naisten ja miesten välillä. Naiset ovat täysin alisteisia miehelle. He eivät pääse koulutukseen eivätkä työhön Eh, naiset käyttävät burkaa tai huivia. Ja sitten Euroopan, eh, Euroopan unionin ei pidä, eh, pitää puhu, tukea sitä, että burkan käyttö kiellettäisiin, kuten Ranska tekee. Meidän täytyy kiireellisesti tehdä jotakin tämän naisten alistamisen vastustamiseksi. Naisilla on oikeus vapaaseen opiskeluun, työhön ilman, että islamismin uskossa heitä alistetaan. Mutta en voi tukea mietintöä, koska siellä kaikkein tärkeimmät asiat eivät ole. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Klas, kaksi minuuttia. Dankeschön, Frau Präsidentin. Kiitoksia Herra komissaari, hyvät naiset ja herrat, me taas eh, toteamme nyt, että naiset eivät edelleenkään ole työelämässä Euroopassa tasa-arvoisia. Meillä on 21 prosentista 28 prosenttiin vain noussut tämä osuus. Naiset eh, ovat hyvin koulutettuja ja viime vuosina kuitenkaan eh, yritysjohdossa heitä ei näy, heitä on hyvin vähän kun naiset eh, lukevat oikeutta, liiketaloutta, heitä on paljon enemmän siellä jo opiskelemassa kuin miehiä. Ja 2007 31 prosenttia naisista oli osapäivätyössä ja paljon enemmän siis kuin miehet. Naiset eh, tienaavat 17,4 prosenttia vähemmän kuin miehet keskimäärin. He ovat eh, vaarassa köyhtyä Eh, heitä siis köyhyys uhkaa aivan toisella tavalla kuin miehiä. Tilannetta täytyy muuttaa. Me haluamme, että tehdään erityistoimenpiteitä. Meidän täytyy saada vanhempain lomaa eh, jaettua, koska naisia syytetään liian kalliiksi työmarkkinoilla. Eli kaikki ajatellaan talouden termein naisi, naisten työtä ja kotityötä ei arvosteta riittävästi. Komissaari, te halusitte kustannustehokkuusanalyysin tästä. Ei tätä mielestäni voi mitenkään laskea eikä siitä voida mitään maksaa. Jos äidit haluavat hoitaa perhettä, niin se pitäisi voida tehdä sillä tavalla, ettei kukaan katso nenävartta pitkin eikä se haittaa karjääriä. Se, että naiset pitävät tärkeitä tehtäviä yhteiskunnassa, eh, se on meidänkin tuleva, tulevaisuuttamme. Ja siksi talouselämän pitää sitoutua naisiin ja perheisiin. Meidän täytyy ajatella uudelleen yhteiskunnassa ja meidän täytyy myös tasa-arvoa instituutin kautta edistää. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Papadopulo puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, kansainvälinen talouskriisi, sillä on selkeitä negatiivisia vaikutuksia miehiin ja naisiin. Työpaikkoja on menetetty ja niukkuutta on jaettu sen ei tule kuitenkaan johtaa siihen, että edistetään sellaista politiikkaa, joka ei edistäisi miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Meidän täytyy laatia sellaista politiikkaa, joka voi toimia veturina talouden elvyttämisessä. Kriisissä on myöskin ainutlaatuinen mahdollisuus Euroopan unionille ja jäsenvaltioille eh, parantaa kilpailukykyään maailmanlaajuisella tasolla eh, jos se nimenomaan ottaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon huomioon kaikissa politiikoissaan ja ei harjoita enää vanhan tyyppistä politiikkaa. Meidän täytyy taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, syrjintää vastaan, köyhyyttä vastaan. Meidän täytyy myöskin pyrkiä sovittamaan perhe ja työelämä yhteen jotta naiset voivat jatkossakin pitää huolta lapsista ja vanhuksistamme. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon yksinhuoltajaäidit ja vammaiset naiset. Meidän täytyy saada aikaan tehokasta lainsäädäntöä ja se täytyy myöskin saattaa voimaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Irsch, yksi minuutti. Danke, Frau Präsidentin. Kiitoksia. Köyhyyden ja syrjinnän vuosi on menossa Euroopassa. On eri, on eri asia olla köyhä ja olla ilman työtä. Naiset ovat paljon sellaisessa työssä, jossa ei hyvää palkkaa makseta. Ja usein tämä, kun naisen, nainen saa lapsen, se johtaa osapäivätyöhön ja tämä johtaa sitten siihen, että isovanhemmat hoitavat lapsia ja se tarkoittaa sitä, että vanhemmatkaan naiset eivät voi, voi päästä takaisin työelämään. Kaikki johtaa siihen, että naisten työssä käynti lisääntyy vain pienin askelin. Ja tämähän johtaa siihen, että naisten eläkkeet aikanaan ovat sitten huonommat. Monet asiat tästä mietinnössä ovat tärkeitä monenlaisia mahdollisuuksia, lainsäädäntömahdollisuuksia meillä on käytettävissä, mutta niitä täytyy käyttää. Meidän täytyy rohkaista naisia lukemaan insinööreiksi ja sitä meidän pitää edistää. Myöskin maahanmuuttajat ja maahanmuuttajaperheistä tytöille pitää tällä tavalla suositella. Meidän täytyy tietenkin ottaa myös miehet mukaan tämän asian käsittelyyn, koska monet miehet eivät vielä osallistu tähän työhön. Grazie. La par- Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Skridlevska, kaksi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca. W sprawozdaniu pana Mark... Kiitoksia puhemies Tässä mietinnössä on useita tärkeitä näkökohtia, jotka liittyvät jäsenvaltioihinkin. Palkat otetaan esiin ja palkkakuilua pitäisi vähentää. Naiset tekevät usein töitä pienissä perheyrityksissä, eikä he, eivätkä se sosiaalietuudet kohtaa heitä. E, Tarvittaisiin myös tietty määrä työuraa, jotta saisi eläkkeen. E, nyt se, että naiset pitäisi ottaa mukaan työmarkkinoille, myös äitiysloman jälkeen on tärkeä näkökohta. Meidän pitäisi kannustaa myös yrittäjänaisia, jotka ovat uransa alussa. Tässä mietinnössä sanotaan myös, että pitää priorisoida vammaisia vanhempia naisia ja niitä, jotka huolehtivat muista. Mutta näiden olennaisten näkökohtien lisäksi on aivan turhia, äh, turhia lausuntoja lisääntymisoikeudesta äh, aborttikysymyksestä. Aborttikysymys, sen pitäisi olla jäsenvaltion toimivaltuuden alainen. Naisten ja miesten tasa-arvon ei pitäisi olla asia, johon sekoitetaan seksielämän kysymyksiä. Ja se vähentää tukea tälle mietinnölle. Grazie. La parola. Kiitoksia. Edustaja Blinkevichute, puolitoista minuuttia. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui Tarabelai už nuveiktą darbą. Minä haluaisin kiittää esittelijä tästä tehdystä työstä. Mitä tulee talouskriisiin, on hyvin tärkeää investoida inhimilliseen pääomaan ja luoda sellaiset yhteiskunnalliset olosuhteet, joissa ihmiset voivat potentiaaliansa käyttää. Lissabonin strategiassa on tavoitteena, että 60 prosenttia naisista olisi työelämässä vuonna 2010. Mutta kun katselemme, katselemme eri maita, niin tilanne vaihtelee hyvin paljon – Siksi Euroopan komission pitäisi tehdä jotakin, että tasa-arvodirektiivi tulisi voimaan eh, työn eh, sektorilla. Palkoissa on eroja naisten ja miesten välillä ja siksi onkin hyvin tärkeää, että eh, jäsenmaita kannustettaisiin noudattamaan samapalkkaisuussäännöksiä. On hyvin tärkeää, että rohkaistaan perhe, perheen töiden jakamiseen ja jakaa paremmin aika, joka on palkallista ja ei-palkallista. Se pitäisi jakaa tasaisemmin ja sitten pitää saada myöskin päivähoitopaikkoja. Isyysloma. Isyysloma-asia ei ole vielä ratkaistu. Siihen täytyy löytää mahdollisimman nopeasti ratkaisu. Ja mitä tulee sitten uuteen strategian 2020, eh, siellä ei puhuta naismiesulottuvuudesta mitään. Sen täytyisi kuitenkin kiinteänä osana kuulua tähän strategiaan. Minä haluaisin komissaaria kiittää aktiivisesta työstä ja tästä keskustelusta. Kiitoksia. Edustaja Kolarska Bobinska, kaksi minuuttia. Europie e, zachodzą zmiany, jak wynika z raportu, które... Kiitos, rouva puhemies. Muutoksia on tapahtumassa ja tähän tässä mietinnössä viitataankin. Tässä puhutaan siitä, että naiset ovat e, e, saamassa yhä enemmän työpaikkoja – mutta enemmän tulisi olla sellaisia aloja, joissa naiset ovat myöskin päätöksenteossa mukana. Sellaisilla sektoreilla, joissa naiset eivät ole päätöksenteossa mukana, silloin naisen, naisten eteneminen on hankalampaa. Naisten osallistuminen politiikkaan on kasvanut hyvin hitaasti. Tärkeää tässä on se, että taistellaan stereotypioita vastaan ja painotetaan sitä, kuinka tärkeää naisten ja miesten välinen tasa-arvo on. Tässä mietinnössä painotetaan sitä, että täytyy vahvistaa tähän johtavia toimia, mutta tämäkään ei riitä. Meidän tulisi kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita keskustelemaan tästä asiasta puhumaan siitä, miten naiset saadaan osallistumaan politiikkaan. Kun naiset osallistuvat politiikkaan, kun he ovat politiikan teossa mukana, niin silloin tasa-arvo miesten ja naisten välillä hyvin usein tulee puheenaiheeksi. Puolassa me ryhdyimme keskustelemaan politiikan prioriteeteista ja keskustelussa oli mukana joukko naisia, jotka käynnistivät ruohonjuuritason keskustelun politiikasta politiikassa ja me haluamme, että 50 prosenttia vaalilistojen naisista on, oli, vaalilistojen edustajista ehdokkaista olisi naisia. Me haluamme, että tästä äänestetään Puolan parlamentissa. Me siis saimme aikaiseksi valtaisen keskustelun Puolassa, emmekä me oikeastaan lopputulosta vielä voi edes ennustaa. Emmekä tiedä, tuleeko Puolan parlamentti äänestämään tämän ehdotuksen puolesta vai vastaan, mutta jo keskustelu sinällään on muuttanut asenteita näissä tasa-arvoasioissa. Ja tästä syystä haluaisinkin vedota sen suhteen, että aloitettaisiin Euroopan unionissakin keskustelu naisten osallistumista politiikkaan. Seuraavaksi sitten kollega Sentsin yksi minuutti. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Dobrze, że w omawianej... Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Mm, 38 kohta tässä mietinnössä. Siinä sanotaan, että naisten pitäisi olla eh, Naisilla pitäisi olla oikeus valvoa omia seksuaalisia lisääntymiseen liittyviä oikeuksiaan. Heille on turvattava mahdollisuus ehkäisyyn raskauden keskeytykseen. Eh, tämä eh, on hyvä sellaisille maille, joissa tällaiset oikeudet ovat, mutta Puolassa estetään abortin laillistaminen ja ehkäisyn laillistaminen. Abortti on lähestulkoon poistettu puolan kielestä. Eh, siellä puhutaan eh, raskauden keskeytyksestä eh, ja laittomia abortteja tehdään satoja vuodessa ja perustuslaissakin yritetään abortti kieltää. Ihmiset kieltävät, että abortteja ei olisi. Kuitenkin täällä tunnustetaan lisääntymisoikeus. Kiitoksia. Sitten kollega Hybner, kaksi minuuttia. Frau Kollegin Hübner als nächstes. Rova Hübner, olkaa hyvä. Frau Kollegin Hübner. Kollega Hübner, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Uh, represent half of Europe's talent, we must not meidän ei pidä tuhlata tätä luovaa potentiaalia. Jos me otamme tämän potentiaalin mukaan talouteen, me pääsemme eteenpäin asenteissa Euroopan yhteiskunnassa ja e, saamme aikaan myös kilpailukykyä ja lisää työpaikkoja. Tasa-arvo on olemassa paperilla. Unioni on laatinut ainakin 13 direktiiviä tasa-arvosta ja e, perustuslaissa ja jäsenvaltioiden perustuslaissa tällaista on, mutta tosi elämän faktat puhuvat eri tavoin. Mutta naiset ovat yhä vain koulutetumpia edelleen, he ovat kuitenkin aliedustettuina korkeimmilla paikoilla. Liike-elämässä usein on vaikea saada rahoitusta ja tässä pankit pankit vaativat, että naisilla pitäisi olla enemmän rahaa, jotta voisi lainata rahaa. Huolimatta siitä, että naiset ovat pätevämpiä, koulutetumpia, naiset ovat edelleenkin aliedustettuina päätöksentekijöissä. Se, että saadaan naisia päätöksentekijä asemiin, se on avainasia. Meidän pitää edusta, edistää heidän asiaansa. Päätöksenteossa on todellinen valta ja siihen pitäisi naisten osallistua. Kriittinen massa on tärkeää, jotta saadaan aikaan muutoksia. Heti kun nainen tulee päätöksentekoasemaan, siellä on kuitenkin vastassa miesenemmistö nyt tässä se, että saataisiin naisia mukaan päätöksentekoon, se saataisi, saisi aikaan jo muutoksia. Tämä suurin este naisten etenemiselle on se, että ei saada työ- ja perhe-elämää yhteensovitettua. Edelleen tarvitsemme sukupuolipolitiikkaa sekä kansallisella että Eurooppa-tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Palja Delli seuraavana. Frau Kollegin Paladelli, ist nicht... Kollega Palje Deli ei ole paikalla. Seuraavana Papa Nikolau, kaksi minuuttia. Suurkiitokset, herra puhemies. Liitän ääneni niiden kollegojen ääneen, niiden monien naisten ääneen, ja myöskin niiden miesten ääneen ja herra Tarabellan ääneen, jota haluaisin siis onnitella. Siis haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta taistellaan kaikenlaista syrjintää vastaan. Tämä on täysin itsestään selvää, koska näinhän avoimessa demokratiassa ja vapaassa yhteiskunnassa tuleekin toimia. On ponnisteltu kovasti ja haluaisin painottaa sitä, että meillä on jo lainsäädäntöä, jolla kielletään kaikkinainen syrjintä. Ja haluaisin muistuttaa myöskin peruskirjasta, jossa myöskin puhutaan syrjinnän taistelusta kaikkialla Euroopan unionissa vuoteen 2010 saakka kaikki myöskin kansallisten hallitusten aloitteet Euroopan unionin jäsenvaltioissa, viimeisimpänä Sarkozyn ja Ranskan hallituksen aloite, jolla halutaan kieltää burkan käyttö julkisilla paikoilla. Kaikki nämä ovat toimia. Meidän täytyy saada enemmänkin toimia, jotta asenteet saadaan muuttumaan, jotta syrjinnän vastainen taistelu saadaan vietyä päätökseen. Haluaisin vielä viitata hyvin haavoittuvaan kategoriaan nuoriin äiteihin. Barcelonan päämäärät tulevat tässä kyseeseen. Melkeinpä kaikki naiset eh, ilmoittavat, että heidän on hyvin vaikea eh, hankkia lapsia jokapäiväisen elämän ja hankaluuksien takia. Se, että ei saada aikaan todellista tasa-arvoa näiden kahden sukupuolen välillä aikaan, eh, se ei saa aikaan sellaista ympäristöä, jossa lapsia olisi helppo hankkia meidän täytyy saada aikaan todellista naisia suosivaa politiikkaa Euroopan unionissa. Kiitoksia sitten Rova Gurmai. Arvoisa komission jäsen, talouskriisi on painottanut sitä, että naisten tilanne liittyy nykyisiin tilanteisiin. Tässä naisten edustavuus on korkeampi silloin, kun on korkea syntyvyysaste naisten palkat ovat hyvin tärkeitä perheissä. On selkeä, että 2020 strategia, siinä pitää olla selkeä sitoumus ajatellen valtavirtaistamispolitiikkaa. Meillä on uusi strategia ja naisten oikeuksien peruskirja, niin kuin Tarabella sanoo mietinnössä, naisten seksuaalioikeudet ja lisääntymisoikeudet ovat tärkeitä ja meidän pitää tarjota terveydenhuoltoa ja mahdollisuudet naisille. Ja haluaisin kiittää eh, viiden vuoden yhteistyöstä Vladimir Spiitlan kanssa. Haluan kiittää häntä. Eh, paljon onnea jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia. Rova Ranner seuraavana kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, erittäin kiinnostava teema, josta melkein kaikki on jo sanottu. En usko, että voin tuoda mitään uutta tähän mukaan, paitsi yksi asia on, jonka haluaisin yhteenvedonomaisesti esittää. Kaikkien tavoitteena pitää olla se, ettei nainen aina joudu, joudu päättämään ammatin ja muun elämän välillä. Pitää olla sellaiset olosuhteet, ja pitää tehdä kaikki toimenpiteet, joiden myötä nainen voi olla sekä äiti että talouselämässä, työelämässä mukana. Jos me olemme realistisia, niin meidän täytyy ymmärtää, että heti kun nainen on ollut poissa työelämästä, niin mahdollisimman nopeasti hänen täytyy saada takaisin kurottua menetetty aika. Tämä on tietenkin hyvin vaikeaa vaikeina aikoina, mutta jos me onnistumme näiden asioiden yhdistämisessä ja tämän parlamentin tuella, niin silloin me pääsemme tasa-arvoiseen Eurooppaan sillä tavalla, että naisten ja miesten tasa-arvo on mahdollinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Rova Thompson, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tässä mietinnössä painotetaan erinomaisesti tasa-arvohaasteita. Yksi näistä haasteista on se, että lisätään johtoasemissa olevien naisten osuutta. Vaikka on olemassa tämä talouskriisi, niin meidän täytyy siitä huolimatta pyrkiä näihin tavoitteisiin. Meidän kilpailukykymme on tässä pelissä. Meidän täytyy katsoa Norjan esimerkkiä. 2002 vuonna Norjan talousministeri antoi aloitteen siitä, että pitäisi olla tasa-arvoinen edustus yritysten hallituksissa ja Norja tarvitsee tällaisia toimia, jotta se, siitä tulisi kilpailukykyisempi. Jos halutaan tätä asiaa edistää, niin meidän pitää ryhtyä myös lainsäädäntötoimiin samalla tavoin. 2002 Norjassa oli noin 200 jäsentä näissä hallituksissa ja naispuolista jäsentä ja tällä hetkellä äh, määrä on viisinkertaistunut. Niinpä on aivan hyvä, että puututaan tähänkin asiaan. Kiitoksia. Sitten kollega Kasini, kaksi minuuttia. Presidente, Kiitoksia. Hyvät kollegat, äh, tasa-arvon periaate on hyvin keskeinen elementti ja tämä on niin Tässä on myöskin kysymys inhimillisyydestä. Tarabella mietinnössä on aina viitattu tähän samaan asiaan. Mutta kaksi asiaa haluaisin ottaa esiin. Tasa-arvo naisten ja miesten välillä, se on asia, joka koskee kaikkia koskee niitäkin ihmisiä, jotka eivät ole vielä syntyneet. Ei ole ollenkaan hyväksyttävää, tämä on tässä kohdassa 48, että abortti on naisten seksuaalinen oikeus. Tämä ei käy. Kukaan ei ole sanonut, että tämä on hyvin vaikea asia ja siihen täytyy suhtautua vakavasti. Mutta missään tapauksessa ei pidä kevyesti tästä asiasta puhua, koska on kysymyksessä se, että elämää pitää suojella kaikissa sen vaiheissa. Ja sekin on tietenkin vaikea. Lisääntymisterveys, joka on täällä johdanto-osassa mukana, niin siinä ei ole pelkästään fyysisiä ja psyykkisiä asioita kyseessä, vaan myöskin yhteiskunnallisia. Tarkoittaa sitä, että sukupuolielämä on sellainen asia, joka tapahtuu aina jossakin yhteisöllisessä kontekstissa. Ei ole kysymys pelkästään henkilökohtaisesta oman tunnon asiasta ja kysynkin, onko tämä nyt oikein muotoiltu. Nächstes erhält Frau Kollegin McGuinness für eine Minute das Wort. Siis Kiitos. Haluaisin olla samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että enemmän lainsäädäntöä ei ole ratkaisu, jos emme sovella olemassa olevaa lainsäädäntöä. Olen aina ollut kiinnostunut ja kasvoin tällaisen tasa-arvoliikkeen puitteissa ja Monet naiset ovat sitä mieltä, että taistelu on päättynyt ja tästä syystä tämä keskustelu saada, täytyy saada herätettyä henkiin nuorten naisten ja miesten keskuudessa. Talouskriisistä, no se vaikuttaa naisiin, mutta kun miehet menettävät työpaikkansa, niin se vaikuttaa myöskin naisiinkin. Eli talouskriisi vaikuttaa kaikkiin ja aivan erityisesti perheisiin. Kappaleet 34 ja 35 olen täysin samaa mieltä niistä ja tukisin sitä vaatimusta, että nämä maat myöskin ratioi, ratifioisivat tämän Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen jo tänä vuonna. Perheväkivalta on kauhistuttava todellisuus ja monia naisia tapahtuu tapetaan omissa kodeissaan. Meillä oli Irlannissa hiljattain tähän liittyvä oikeudenkäynti. Sitten kappale 38, no minun mielestäni meidän täytyy kunnioittaa lähipäätösperiaatetta ja tästä syystä tätä kappaletta täytyisi muuttaa. Kiitoksia. Sitten Rosenalova. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Kiitoksia eh, eh, puhemies. Noin sata vuotta sitten me, ään, me, me taistelimme äänioikeuden puolesta. Me halusimme, että meidän oikeuksiamme kunnioitetaan, mutta tämä jatkuu vielä äh, tällä hetkellä. Ja jos otamme naisia mukaan politiikkaan kansallisella tasolla, niin äh, tällä tavoin me saamme mahdollisuuden tasa-arvoisiin olosuhteisiin ja varmasti naiset hyötyvät siitä. Tsekin tasavallan äskettäisissä vaaleissa naisten määrä nousi 15-26 prosenttiin. Monissa muista maista on samanlaisia esimerkkejä nähtävissä. Jos naisilla on tasa-arvoiset oikeudet, naiset ovat hyvin aktiivisia jos naiset eivät kuitenkaan pääse mukaan poliittiseen elämään, he eivät, puhu, he eivät voi puhua tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Frau Kollegin Meissner. Seuraavana kollega Meissner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe vor kurzem in Kiitoksia. Minä puhuin hiljattain Saksassa tästä työstäni Euroopan parlamentissa ja omista tehtävistäni. Ja sitten minulta kysyttiin, että mitä miehenne tästä sanoo tästä työstä. Ja tiedän, että tällaisia kysymyksiä naisille esitetään. Koskaanhan ei kysyttäisi naisilta, että mitä mieltä olette miehenne työstä. Eräs tuttu nuori pari eh, oli kotonaan ja nämä mies ja vaimo siinä perheessä jakavat eh, yhdessä yhden työn ja vaihtavat kesken päivää, koska molemmat tekevät omaa työtänsä, mutta tämäkään ei sitten ole täyttä tasa-arvoa. Me olemme puhuneet myös tasa-arvoisesta palkkauksesta ja silloin tiedämme, että ne työt, jossa naiset ovat, niistä maksetaan vain vähemmän. Ja viimeinen asia on se, että 30 prosenttia firmoista, joissa nainen on johtajana, menestyvät paremmin. Kiitoksia. Ja no niin te olitte todellakin aikojenne puitteissa puhuitte. Sitten Vanesko. rezoluție și mă bucur că... Kiitoksia puhemies. Me vaadimme että annetaan naisille selkeästi oma roolinsa kotitaloudessa. Varsinkin tässä meillä on selkeitä, selkeitä seurauksia myös Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmasta. Tässä meillä on erilaisia vaihtoehtoja käytettävissämme ja Euroopan unionissa 2020 strategia on sellainen asia, josta keskustellaan vielä Brysselissäkin tällä viikolla. Kiitoksia. Kollega Kadenbach. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluaisin ensin kiittää kollega Tara Bellaa tässä on yli 70 kohtaa ja siitä ymmärrämme, että asia on sellainen, ettei sitä nyt aivan yhdessä tunnissa voida käydä keskusteluissa läpi. Ajattelin kaksi asiaa tästä ottaa esiin. Ensinnäkin täällä arvostellaan mainstreaming-strategiaa Lissabonin strategian kohdalla. Olisin samaa mieltä sen suhteen, että komissio ja neuvosto saisivat eh, tämän tasa-arvostrategian ottaa mukaan 2020 strategian. Edelleen sitten sanotaan, että jäsenvaltioiden pitäisi seurata tilannetta. Jos me haluamme tässä kriisissä nyt päästä eteenpäin, niin me tarvitsemme sellaisia toimenpiteitä, joissa naiset otetaan huomioon. Pitäisi miettiä, onko olemassa toimia, joita voitaisiin taloudellisen kriisin torjumisessa käyttää. Naisella täytyy sitten olla oikeus omaan terveyteensä ja ruumiiseensa. Nikolai. Kiitoksesta rouva Nikolai. Domnule președinte, apreciind uh, raportul, vreau să subliniez... Kiitoksia. Tästä mietinnöstä voisin ottaa esille yhden asian. Minun mielestäni lainsäädäntö on aivan asian kuuluva tässä. Ja miksi näin on? Tasa-arvo on hyvin tärkeä asia kulttuurissa ja sivilisaatiossa kussakin maassa. Se on syy, miksi positiivisia toimenpiteitä täytyy tehdä sillä tavalla, että mahdollisen aikaisessa vaiheessa ne vaikuttavat yksilöön ja tulevat tavaksi. Kulttuuri, jossa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, se pitää jo lapsena oppia. Jos näin ei toimita, niin keskustelu jatkuu tulevaisuudessa ja sitten vain havaitsemme, kuinka epätasa-arvoinen tilanne edelleen naisten ja miesten välillä on. Tiedon sivilisaatiossa ja uuden talouden eh, ympäristössä eh, syrjintä ja erot, eh, ne pitää, niiden pitää hävitä ja poistua. pane předsedo dámy a pánové chci vás znovu upozornit puhemies hyvät naiset ja herrat haluaisin painottaa sitä että barcelonan tavoitteet ovat eivät ole linjassa sen kanssa, mitä asiantuntijat sanovat. Asiantuntijat sanovat, että alle kaksi vuotiaita ei tulisi laittaa päivähoitoon ja tästä syystä meidän ei tulisi pyytää jäsenvaltioita perustamaan päiväkoteja tämänikäisille lapsille, koska pienille lapsille kaikista tärkeintä on, että äiti tai isä pitää heistä huolta tämä mietintö myöskin rikkoo jäsenvaltioiden oikeuksia tässä suhteessa. Se, mihin meidän täytyy pyrkiä, on se, että meillä olisi tehokkaita eurooppalaisia keinoja taistella ihmiskauppaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja tästä syystä sanoisin, että tämä mietintö ei kunnioita myöskään syntymättömien lapsien oikeuksia. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että tämä mietintö ei ole tasapainoinen. Lopuksi haluaisin vielä kiittää komission jäsen Spitz Stiglaa ja haluaisin toivoa hänelle hänen tulevassa työssään paljon menestystä. Kiitoksia sitten Nevidalova. Kiitoksia kovasti, että saan puheenvuoron. On aivan totta, että viimeisen 30 vuoden aikana EU e on tehnyt paljon naisten oikeuksien edistämiseksi, mutta edelleen on paljon eroa naisten ja miesten välillä palkkauksessa palkkakuilu vallitsee edelleen. Ja tämä aivan varmasti liittyy naisten ansainta kokonaisuuteen. Tämä palkkakuilu liittyy myös erilaisiin sosiaalisiin oikeudellisiin näkökohtiin. Meidän pitäisi järjestää Euroopan laajuinen kampanja ja hankkiutua eroon näistä ennakkoluuloista, jotka sanovat, että ne, joilla on housut, ovat parempia. Meidän pitäisi olla avoimesti puhumassa perheväkivallasta ja ihmiskaupasta, mutta nämä teemat ovat edelleen tabuja. Minä ehdottaisin, että tasa-arvokysymykset tulisivat jo alakoulun ohjelmaan, opetusohjelmaan. Ja kysyisin vielä, että arvostammeko todella naisen roolia, jos katsotaan. Kiitoksia, kollega Boris. cieszę się ogromnie że mężczyźni także wypowiadają się w dniu dzisiejszym chociaż jak widzimy jesteśmy w. kiitos puhemies olen iloinen siitä että miehetkin puhuvat täällä tänään vaikka olemmekin vähemmistössä. Tässä politiikassa on kysymys käyttämättömästä yhteiskunnallisesta potentiaalista ja meidän tulisi tasapainottaa tilannetta, jotta yhteiskunta menisi eteenpäin Meillä on epätasapainoa tiedessä. Naiset ovat koulutetumpia, mutta heitä ei ylennetä. Meidän tulisi myöskin puuttua epätasa-arvoon, mitä tulee osallistumiseen politiikassa. Naiset ovat myöskin hyviä johtoasemissa ja kuitenkin suurissa yrityksissä heitä on kovin vähän vuoteen 2028 mennessä toivon mukaan tilanne on tasapainottunut. Naisten tulisi olla myöskin enemmän mukana hyvin käytäntöjen jakamisessa. Haluaisin kiittää komission jäsen Spitlaa siitä, että hän on hankkinut määrärahoja päiväkotien perustamiseen olen iloinen siitä, että jos minä saan äh, toimikaudellani lapsen, niin sitten voin hakea myöskin isyyslomaa. Sitten Rova Tikau. President, Mr. Commissioner. Arvoisa puhemies, komission jäsen, ähm, nyt on tärkeää, että meillä olisi äh, urasuunnittelu mahdollisuus ja e, sellainen järjestelmä olemassa sekä naisille että miehille. Että e, siinä pitäisi ottaa huomioon myös lapsien saanti. On paljon lapsia, jotka eivät saa koulupaikkaa ja hoitopaikkaa ja puutteet hoitojärjestelmässä johtavat eh, siihen, että on menetyksiä työelämässä. Eh, toivotaan, että tulevaisuudessa jäsenvaltioissa investoidaan eh, enemmän varoja pienten lasten hoitopaikkoihin. Tässä helpotettaisiin myös yksinhuoltajien asemaa. Next is Frau Kollegin. Kiitoksia, Jeon Jivevska. szanowny panie przewodniczący szanowne koleżanki i koledzy! moim zdaniem istnieją. kiitos herra puhemies hyvät kollegat naisten ja miesten väliseen tasa arvoon on kaksi avainta. ensimmäinen on äh, tasaveroinen pääsy äh, taloudellisiin voimavaroihin ja toiseksi äh, pääsy päätöksentekoon me emme voi hyväksyä sitä, että tällainen kuilu miesten ja naisten välissä on edelleen olemassa. Samasta työstä miesten ja naisten tulisi saada samanlaista palkkaa. On myöskin tärkeää painottaa sitä, että naisten tulisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että jos suurempi osa naisista osallistuisi yhteiskunnalliseen elämään, niin silloin olisimme tilanteessa, jossa suunnitelmat, joita me laatisimme, ne vastaisivat paremmin koko yhteiskunnan toiveita. Siis, Kiitoksia, kollega Bacescu. În condițiile crizei economico-financiare, rata șomajului în rândul femeilor în anul... Tämä talouskriisi on johtanut siihen, että naisten työttömyysaste on noussut 1,6 prosenttia nopeammin kuin miesten vastaava. Politiikkaan osallistuminen ja päätöksentekoon osallistuminen naisten joukossa on kyllä lisääntynyt. Esimerkiksi Euroopan parlamentissa on noussut 37 prosenttiin edustajista. Sitten tämä Tilanne on uusi. Entinen Euroopan parlamentin jäsen on edistynyt. On tärkeää, että riippumattomat edustajat ovat löytäneet näin laajan tuen. Basescu, kiitoksia. arvoisa e, herra Kelly. Kiitoksia puhemies. Keskustelun aihe on naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Tänään kuitenkaan puhujat, jotka puhuvat asiasta, e, eivät sano miesten ja naisten välillä. tämän vasta Rova Lullingin kysymykseen 75 vuoden jälkeen ei olla esitetty mitään. Kyse on kulttuurista. Sanotaan, että naisilla on alisteisempi rooli. Se on olemassa monissa maissa edelleenkin mutta EU on saanut aikaan edistystä ja varmasti sitä kautta on saatu aikaan lainsäädäntöä myös. Ja minun mielestäni meillä pitäisi olla käytössämme lisää tietoa, mutta me tarvitsemme lisää tietoa myös pojille, ei pelkästään tytöille. Ja usein saadaan aikaan tuhoa TV-ohjelmilla kun halutaan saada aikaan tasa-arvon henkeä. Siellä ne pitäisi paljonkin tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Herra Sikierski on viimeinen puhuja Catch the Eye-vaiheessa. Zazwyczaj tak jest, że w trudnych czasach więcej problemów z zapewnieniem codziennego bytu rodzinie. Kiitos. Yleensä vaikeissa olosuhteissa naiset tuovat enemmän panoksia peliin. Heille täytyisi osoittaa kiitollisuutta tästä, mutta heille täytyisi myöskin osoittaa kiitollisuutta sosiaalipolitiikassa, jota jäsenvaltiot harjoittavat. Ja tässä suhteessa meillä on vielä paljonkin tehtävää näyttäisi siltä, että jos me laadimme lainsäädäntöä, sitä saatettaisiin pitää tapana asettaa tämä koko periaate kyseenalaiseksi. Näyttäisi siltä, että me voisimme saavuttaa paljonkin eh, koulutuksen alalla, jos saataisiin aikaan tasa-arvo naisten ja miesten välillä eh, naisille ei kiitollisuutta voi osoittaa asiakirjojen kautta, jos tätä samaa kiitollisuutta ei löydy tavoistamme ja yhteiskunnistamme. Naiset eh, tukevat äh, talon neljää seinää ja miehet yleensä tukevat vain yhtä seinää. Tällä yritän sanoa sitä, että naisia hyvin usein pidetään epävertaisina miehin, suhteessa miehiin. Kiitoksia kollegat. Seuraavaksi annan komissaari Spidlari puheenvuoron. Dámy a pánové, diskuze, která proběhla, byla neobyčejně bohatá. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli erittäin stimuloiva hedelmällinen keskustelu. Minä olen kokenut täällä Euroopan parlamentissa useita keskusteluja. Mielestäni tämä oli yksi rikkaimmista keskusteluista. Tämä eh, Euroopan komission eh, Euroopan unionin laatima politiikka osoittaa, että eh, meidän pitäisi mennä juuri tähän suuntaan. Mitä tulee eh, tasa-arvoon ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin, se on meidän arvojemme ytimessä. Se perustuu perusoikeuksiin ja meidän pitää varmistua siitä, että kaikilla on mahdollisuus tasa-arvoon, eikä pitäisi koskaan olla minkäänlaisia saarekkeita, missä eh, tasa-arvoa ei noudateta se politiikka, eh, toimintatapamuotoilu, eh, joka e- esiintyy tasa-arvosuunnitelmassamme. Meidän täytyy mm, mennä sen viitoittamalla tiellä eteenpäin. Meidän pitää tehdä kaikki voitava e- myös siinä suhteessa, että strategia suunnitelmassa 2020 on enemmän tasa-arvon prosenttia. Nyt moderni yhteiskunta, joka haluaa menestyä, sen pitää käyttää kaikki mahdollinen potentiaalia, joka sillä on käytössään. Tasa-arvo ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat kilpailuetuna Euroopalle. Minä olen aivan vakuuttunut siitä. Hyvät naiset ja herrat, täällä puhuttiin myös erilaisista toimenpiteistä, kulttuurinäkökohdista, lainsäädännöstä ja muista näkökohdista, jotka liittyvät tähän hyvin kattavaan aiheeseen. Kaikki välineet ovat meillä käytössämme, mutta tärkeää on se, että meidän täytyy täytäntöön panna nykyistä lainsäädäntöä ja meidän pitää tehdä kaikkemme lainsäädännön, kaikki mitä on käytössämme lainsäädännön kautta. Meillä on paljon töitä tehtävänä. E, ehkäpä uusi kunnianhimoinen lainsäädäntö saattaa muuttaa kokonaistilanteet. Monet mainitsivat Norjan esimerkin, äh, mainittiin naisten edustuksesta äh, suuryritysten johdossa äh, käytettävistä kiintiöistä. Meidän pitäisi varmasti analysoida tätä Norjan esimerkkiä. Mitä tulee sitten valvontaan ja täytäntöönpanoon nykyisen lainsäädännön osalta, se on erittäin tärkeä väline, sitäkään ei pidä unohtaa. Erittäin tärkeää on myös se, että saadaan aikaan työ- ja perhe-elämän välinen tasapaino. Se on tärkeää, koska tasa-arvo pätee sekä naiseen että mieheen. Ja siitä syystä olen erittäin iloinen siitä, että me kaikki osallistuimme tähän keskusteluun ja me kaikki annoimme oman panoksemme, sekä naiset että miehet osallistuimme tähän keskusteluun. Se on tärkeää kaikissa keskusteluissa. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia erittäin paljon tästä mahdollisuudesta olla kanssanne täällä tänään Euroopan parlamentissa. Tämä on minun viimeinen virallinen edustustehtäväni täällä EU:ssa. Herra komissaari Spidla. Herra komissaari Spidla, minä haluan kiittää teitä kaikkien puolesta ja toivotan teille hyvää jatkoa. Tänä iltana viimeisenä puhuu esittelijä Erat Tarabella. Merci, monsieur le Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin myöskin kiittää komissaaria tästä viimeisestä ponnistuksesta. Varmaan tapaamme muissa yhteyksissä. Haluaisin myös kiittää tästä hyvin rikkaasta keskustelusta kaikkia minä olen teitä kaikkia kuunnellut hyvin tarkkaan ja olen iloinen siitä, että, että tasapainotilanne on tämä kun, kun on ja tämähän on hyvä, hyvä näin. En voi nyt vastata kaikille, mutta Rova Lulling sanoi, että, että, että, että valiokunnassa ei suinkaan äänestetty niin suurella enemmistöllä. Ja sitten lisääntymisterveys, seksuaaliset oikeudet, eh, ehkäisy, abortti. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinen aihe. Ja ihan selkeästi sanoin, minä haluaisin puhua nuorten hädästä. Nuorilla ei aina ole ollut tarvittavaa tietoa saatavilla ja he joutuvat huonoon tilanteeseen. Ja on myöskin sellaista tekopyhyyttä, että nuorten ongelmat eh, lakaistaan maton alle ja unohdetaan. Sitten palkkojen tasa-arvo. 25 prosenttia prosenttia täällä oli puheena, ja sitten kun lisätään vielä tähän osa-aikatyö, niin kuva on aika monimutkainen. Minulla ei ole kuin muutama sekunti tähän aikaa. Puhuttiin silpomisesta, burkasta, pakkoavioliitoista. Puhuttiin demokratiasta, johon tällainen ei sovi. Tämä ei ole kulttuuriin liittyvää asiaa. Tätä pitää demokratian eh, mielessä eh, torjua. Kiitoksia kollega Tarabella ja tällä tavalla keskustelu on päättynyt. Äänestys on keskiviikkona kello 12. Istunto jatkuu huomen aamuna 9. Eh, helmikuuta kello 9.00 ja jatkuu iltapäivällä.